Zgodnie z artykułem 12 regulaminu. Työjärjestyksen artiklan 12 mukaan ja muiden työjärjestyksen tärkeiden kohtien mukaan minulla on tänään vain ilmoitus ehdokkaista Euroopan parlamentin puhemiehiksi. Artiklan 12 mukaan ei käsitellä mitään muita kysymyksiä työjärjestyksen säännösten mukaan olen saanut ilmoituksen seuraavista ehdokkuuksista Euroopan parlamentin puhemieheksi. Herra Nirdeva. Stand up, colleague. Yes. Colleague Nirdeva. Voisitteko nousta seisomaan? Kollega Nirdeva. Pan Martin Schulz. Herra Martin Schulz. Pani Diana Wallis. Rouva Diana Wallis. Kandidaci poinformowali mnie. Ehdokkaat ovat kertoneet minulle, että he hyväksyvät ehdokkuuteni. Nykyinen parlamentin kokoonpano on tämän päivän äh, pöytäkirjoissa. Ja tähän päättyy tämän päivän istunto työjärjestyksen mukaisesti. Kiitoksia ja näkemiin huomenna puhemiehen vaalissa ja sen jälkeen varapuhemiesten vaalissa. Kiitoksia. Dziękuję Państwu.